El señor presidente. Bueno, amigas y amigos. Hyvät ystävät, hyvä komissaari, hyvä varapuhemies. Avaamme tämän istunnon ja ensimmäinen kohta esityslistalla on Rouva Geringer-Dödenbergin mietintö jonka aiheena on parempi säädöskäytäntö. Annamme välittömästi puheenvuoron rouva Geringer Dödenperille esittelijänä. Te tiedätte, että teillä on kuusi minuuttia käytössänne. Ensin neljä ja sitten kaksi loppupuheenvuorona, mutta jos haluatte käyttää ne kuusi minuuttia nyt, niin eikä sen jälkeen enää yhtään, niin kyllä sekin sopii. Mutta että te tiedätte, että tällä neljä plus kaksi, kaksi on varattu näihin edustajien puheenvuoroihin reaktiota varten. Rova Geringer, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Läheisyysperiaatteen mukaisesti luomme lainsäädäntöä silmisestä tarvitaan yhteisössä lait täytyy olla selvät, ne täytyy toimeenpanna jäsenvaltiossa ja kansalaisten täytyy ne ymmärtää. Käytännössä kuitenkin tämä ei ole